Leonardo da Vinci-ohjelmaa, joka kuuluu tähän toimeen mukaan. Eli tervehdimme todellakin tätä mietintöä. Vielen Dank, Frau. Kiitos Ruva Redingille. Käsittely on päättynyt ja tästä äänestetään todella huomenna 12. Seuraava istunto